Dear colleagues, you allow me, I would propose you to start because we have a very interesting debate today and I want to use... Uh... Meillä on tänään mielenkiintoista keskustelua ja meidän pitäisi käydä enemmän vuoropuhelua. Eli ensimmäinen kohta esityslistalla esityslistan hyväksyminen. Jos teillä on kommentteja, ja sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Meillä on tulkkaus ranskaksi, saksaksi, italiaksi, hollanniksi, englanniksi, espanjaksi, portugaliksi, suomeksi, ruotsiksi, Puola, Portugali, Romania ja Tsekki. Tulkit tarvitsevat laadukasta äänenlaatua, eli tämä siis etäosallistujille – Eli puhukaa kieltä, jolle tulkkaus on tarjottu ja puhukaa normaalilla tahdilla, jotta tulkit pystyvät tekemään työnsä. Ja haluaisin kiittää kaikkia tulkkeja etukäteen tästä kovasta työstä. Tämä nyt on täysin etäkokous. Eli Tämä on nyt täysin etäkokous. Sitten kohta kolme kokouspöytäkirjeen hyväksyminen 15. lokakuuta. Meillä on nyt äänestys. Euroopan uusi PK-yritysstrategia Ensin täytyy varmistaa, että meillä on äänivaltaisuus, päätösvaltaisuus, eli neljännes valiokunnasta on saanut viestin. Eli voimme äänestää. Eli jos nimenne on ilmoitettu etukäteen, sihteeristölle. Eilen saitte sihteeristöltä sähköpostia, eli laittakaa äänenne äänestyslipukkeeseen. Laittakaa nimenne. Tai vaihtoehtoisesti voitte äänestää sähköisesti. Tulkki pahoittelee, mutta äänenlaatu on nyt niin heikko, että tulkkaus on pakko keskeyttää. Official e email address to the address of the secretariat and uh, which include your name, vote and signature in a readable form will be counted as votes, votes, votes cast. The vote is open now, colleagues. You receive immediately an email from the ITRE secretariat asking you to vote. Äänestys alkaa nyt ja äänestys kestää puoli seitsemään asti. And uh, you should send your vote before that deadline in order to be taken into account. The results of the votes will be communicated. Äänestystulokset toimitetaan huomenna kollegoille kirjallisesti ja sen jälkeen on sitten sähköpostitse loppuäänestys, joka sitten päättyy puoli yhdeltä Brysselin aikaa. Jos kompromissit hylätään, niin sitten äänestämme muista tarkistuksista ennen loppuäänestystä, mutta ilmoitamme tästä uudesta aikataulusta sähköpostitse. Sitten siirrymme kohtaan viisi. Tärkein kohta, kuten sanoin, eli Tämä on erittäin tärkeää keskustelua. johtavan varapuheenjohtajan Margarete Vestagerin kanssa. Hän vastaa Euroopan digitaalisesta aikakaudesta. Haluaisin kiittää komission jäsentä siitä, että hän on täällä esittelemässä tämän aloitteen. Komissio tekee useita lainsäädäntöehdotuksia liittyy tietojen hallinnointiin, tietosuojadirektiiviin. Ensi vuonna on tulossa uusia aloitteita, mutta tämän lisäksi meidän pitää Tulkki pyytää anteeksi, mutta äänenluoto on taas niin huono, että tulkkaus on käytännössä mahdotonta. We have disposal approximately one hour and 30 minutes, which should be conducted, as we are always doing, by in two rounds with a structured list of speakers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 Eli pitäkää kiinni pyhäajoista, mutta hyödyntäkää tämä aika, jotta voitte sanoa se, mitä haluatte sanoa, ja voitte kysyä haluamanne kysymyksiä, tehdä haluamanne kommentit. Eli nyt sitten komission varapuheenjohtaja Vestager ja pyytäisin, että esittelette 10 minuutissa nämä lainsäädäntöehdotukset. Eli varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon. Toivottavasti kuulette minut ja kuulette ihan hyvin, koska aluksi äänenlaatu oli kovin huono. Toivon, että se on nyt parempi. Myös siksi, että haluan todella – kuulla selkeästi teidän kommenttinne ja kysymyksenne. Olen hyvin iloinen siitä, että pystymme tapaamaan tällä tavalla, koska meillä on paljon työtä edessämme. Minusta on hyvä, että voimme käydä tätä keskustelua. Lähtisin liikkeelle datasta. Olen iloinen siitä, että ITRI-valiokunta valmistelee valiokunta aloitti sen mietinnön eurooppalaisesta datastrategiasta, koska yritykset, kuluttajat, kansalaiset näkevät, että datan tuotanto on valtava kysymys ja se on lisääntymään vain. Nämä parantaa kaikkien talouden toimijoiden tehokkuutta. Ajatellaan terveyttä, liikennettä, ottaa ihmisiä elämään pidempään, terveellisempään, terveempää elämää ja vähentää jälkeä. Data on yksi keskeinen pilari tällä vuosikymmenellä, kuten komission puheenjohtaja sanoi unionin tilapuheessaan. Se, mitä haluamme tehdä, on luoda yhtenäiset tiedon, datan markkinat, niin että tietoa voidaan saada kaikkien eduksi kaikkien käyttöön. Kaikki olisivat tervetulleita tähän tilaan datatilaan, jos kunnioitetaan meidän sääntöjämme ja arvojamme. Euroopan pitäisi käyttää teknologista vankkuuttaan, vahvuuttaan, todella hyvänlaatuista infrastruktuuriaan, kunnioittain perusoikeuksia. Ajatellen yleistää tietosuoja-asetusta esimerkiksi, se on luonut erittäin vankan pohjan digiluottamukselle – ja luottamukseen digiasioihin. Siksi komissio ehdottaa pian uutta asetusta datan käytöstä. Kuka päättää siis siitä, miten näitä tietoja voidaan käyttää? Ja toiseksi tällainen tietosäädös on valmisteilla. Oletamme, että sitä pääsemme esittämään ensi vuonna – ja siinä otetaan esiin suhteet eri toimijoiden välillä, jotta voidaan luoda olot, joissa tietoa hallinnoidaan paremmin, jotta saadaan aikaan reilu talous, jossa kansalaisilla kuluttajilla on parempi mahdollisuus valvoa tietojensa käyttöä. Ja myös hallinto voi käyttää yksityisiä yksityisen keräämiä tietoja, jos siitä on etua. Digipalvelusäädös ja digimarkkinasäädös ovat tärkeitä hankkeita. Nyt tarvitaan kunnianhimoista uudistusta e-kaupan sääntöihin ja nettisisältöön. Me haluamme suojella kansalaisia netissä, kun he ostavat joko tuotteita netistä tai sisältöä digipalveluiden tarjoamisessa on noudatettava tiettyjä sääntöjä. Huolehdimme myös siitä, että Euroopan kansalaisten perusoikeudet, erityisesti ilmaisun vapaus, on turvattu. Tavoitteena on luoda digipalveluille oikeat olosuhteet innovoida, saada lisää tilaa Euroopan unionissa. Terveyskriisin jälkeen tai emme ole tästä kriisistä vielä päässeet tietenkään eroon, mutta sisämarkkinoiden kilpailukyky on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan nopeasti elpyä, jotta saadaan Euroopan talous elpymään. Voidaan huolehtia siitä, että voidaan tarjota päivitettyjä hyviä sääntöjä koko Euroopalle, saada oikeudellista selvyyttä sellaisiin tapauksiin, joissa palvelua tarjotaan rajojen yli. Digipalveluiden valvontana pitäisi myöskin vahvistaa Euroopan tasolla. Digimarkkinasäädös puuttuu erityisesti kysymyksiin, jotka syntyvät digimarkkinoilla – silloin, kun ongelmia syntyy esimerkiksi toimijoiden osalta, jotka ovat portin vartioina. Eli puhutaan siitä, mitä, mihin sääntöihin on vastattava, jotta päästään tarjoamaan palveluita ja nämä alustat arvioitaisiin sitten objektiivisten kriteereiden mukaan, jotta nähtäisiin, ketkä tulevat tämän säädöksen – alle. Toinen asia, dynaamiset markkinoiden tutkintatoimet, jotta voidaan tutkia sellaisia digimarkkinoita, joilla markkinoiden epäonnistuminen on todennäköisempää, että markkinat voivat pysyä avoimena. Parlamentin tuella totta kai toivomme, että voimme nopeasti sopia näistä uusista ehdotuksista, koska nämä ovat tärkeitä ehdotuksia, keskeisiä ehdotuksia, jotta Eurooppa olisi valmis digitulevaisuuteen. Sitten tekoälyyn lyhyesti. Me, Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti, varmasti jaamme saman tavoitteen tässä. Tuimivat tulevaisuuteen sopivat oikeudelliset puitteet, jotta voidaan saada luotettavaa tekoälyä käyttöön käyttöön Euroopassa kaikkien yritysten eduksi, myös pk-yritysten. Valkoinen kirja, joka on teille varmasti tuttu, tekoälyn valkoinen kirja, pyrkii luomaan luottamuksen ja osaamisen alueen, jotta saadaan tekoäly todella juurtumaan tänne kunnioittain eurooppalaisia arvoja. Tulevassa järjestelmässä tarvitaan oikea tasapaino sen välillä, että saadaan aikaan luottamusta, mutta ei kuitenkaan estetä innovaatioita. Me pidämme todella tervetulleena sitä, että vähän aikaa sitten parlamentissa hyväksyttiin tekoälyä koskeva oma mietintö. Sillä pystytään jo vaikuttamaan siihen työhön, jota me teemme tällä hetkellä, kun ajattelemme tekoälyä ja sitä, miten voidaan saada aikaan tekoälyä, johon luotetaan. Pari muuta seikkaa ennen kuin päätän puheenvuoroni. Kuten unionin tilapuheessa puheenjohtaja mainitsi, nyt tarvitaan digihenkilöllisyys, joka on luotettava ja hyväksytty pitkälti Euroopan unionissa, tietenkin perustuen niihin – kokemuksiin, joita meillä on olemassa ajatellen elektronisia markkinoita koskevia sääntöjä, ei asetusta ajattelen. Tässä nyt pitää antaa kaikille tällainen luotettava identiteetti, joka varmasti on tuttu jo monessa unionin jäsenvaltiossa. Tämän kautta haluamme huolehtia siitä, että tämä digihenkilöllisyys hyväksytään, että yksityiset ja julkiset toimijat jäsenvaltioissa sen hyväksyvät samoin kuin rajat ylittävissä toimissa. Tämä antaa kaikille meille mahdollisuuden helpommin valvoa henkilötietojamme, yksityisyyttämme. Näin voimme identifioitua ja varmistua paljon helpommin ja turvallisemmin siitä, kenen kanssa olemme tekemisessä. Tämä vaatii tietenkin läheistä yhteistyötä teidän kanssa, Euroopan parlamentin kanssa, jäsenvaltioiden ja yritysten myös. Ja me teemme ensi vuoden alkupuolella ehdotuksen. Tällä hetkellä totta kai keskitymme pitkälti siihen, miten tästä terveyskriisistä päästään esiin, miten voidaan toipua tämän terveyskriisin taloudellisista vaikutuksista ja miten saadaan edettyä vihreän ja digisiirtymän suuntaan, jotta yhteiskuntamme ovat selviytymyskykyisempiä. Tunnette tuoremmat kompromissit tietenkin paremmin kuin minä – 672,5 miljardia euroa. Ja on sovittu, että 20 prosenttia varataan digitaalisiin kysymyksiin, jotka ovat keskeisiä elpymistä ajatellen. Julkisten varojen tuin pyritään vahvistamaan ainakin kriittinen massa investointeja digiinfrastruktuuriin kulttuuriin, mikroprosessoreihin, tekoälyyn, dataan, pilvipalveluihin, viestintään, su- suurteholaskentaan, 5G-yhteyksiin myös rajat ylittävästi esimerkiksi. Samoin kuin, että pyritään digitalisoimaan julkishallinnot, e-hallinto – ja tämä varmasti kiinnostaa kaikki, että voitaisiin investoida myös digiosaamiseen kaiken kaikkiaan. Meillä on siis paljon työtä edessämme. Minä odotan mielenkiinnolla keskustelua, joka vaikuttaa tietenkin siihen, mitä teemme. Kiitos paljon. Thank you, thank you so much, uh, executive. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Äh, paljon äh, kiitoksia, varapuheenjohtaja. Meillä on nyt ensimmäinen äh, puhujakierros, koordinaattoreiden kierros. Ja luonnollisesti edustaja Eiler EPPstä e ensimmäisenä, olkaa hyvä. I'm in a... Kiitoksia. Masokistina tänä il- tänään luin kuulemisesta, joka liittyy liittyy 2000-luvun digitaalisiin markkinoihin. Ja meillä on komission jäsen, joka vastaa näistä kysymyksistä. Ja tässä on nyt kauhean väärinkäsitys. Emme ymmärtäneet teknologiaa. Luulimme, että se on puhelinyhtiö, ja sitten täällä on vaikutuksia talous- ja teollisuuspolitiikkaan. Eli missä määrin komissio aikoo yhdistää tämän eurooppalaisten mestarien idean, ja tämä olisi uusi kriteeri, joka määrittelee nämä portinvartijat. Parlamentti ei aikaisemmin ymmärtänyt, mitä oli tapahtunut näillä markkinoilla – Eli tämä asetus sai sääntelyviranomaisilta kielteisen lausunnon. Eli kysyisin, voisitko kertoa siitä, mitä huolenaiheita on ja vaikuttavatko ne aikatauluun? Ja sitten puhuitte investoinneista, joita tulee tehdä, jotta voidaan tukea Euroopan kantaa. Ja sitten puhuitte mikroprosessoreista. Tätä keskustelua käytiin 20 vuotta sitten, kun pohdittiin, miten mikroprosessoreihin investoidaan. No, siinä hävittiin. Euroopassa meillä on yksi tuottaja jäljellä. Eli mitä mieltä olette tästä enemmän periaatteesta ja mitä tämä tarkoittaisi kansainvälisen kilpailun osalta, kun ajatellaan näitä monopoleita, jotka vielä tuottavat mikroprosessoreita? Kiitos. Thank you, thank you so much, Mr. Eller. I give now the... Paljon kiitoksia edustaja Eller. Seuraavaksi äh, SND-koordinaattori Dan Nick, olkaa hyvä. Thank you so much, Chair. Uh... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia komission jäsen Vestager. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Minulla on muutamia kysymyksiä, jotka haluaisin tuoda esiin niiden lisäksi, joita te jo esititte, äh, ja myöskin muutamia täsmennyksiä. Äh, komissio tulee ähm, käynnistämään digitaalisen ajan uuden kilpailun, äh, halusin tässä kysyä mitä mieltä te olette siitä ähm, niistä ehdoista, joiden mukaan data voi kulkea äh, unionista ulos tai äh, sisälle? Äh, on sanottu, että tämä voisi julkisen tai yksityisen entiteetin ähm, hallitsemaa eurooppalaista dataa jotta meillä olisi mahdollisimman luotettava digitaalinen maailma digitaalisten palveluiden äh, asetusta, joka kattaisi digitaalipalvelut. Te olette ehdottaneet, tämä koskisi myöskin haitallisia tuotteita ja laitonta äh, sisältöä. Kuinka voitte varmistaa sen, että eurooppalaisen datan sovelletaan tällaista puitteistoa ja onko teillä suunnitteilla mitään tekoälymekanismeja? Mitä tulee äh, tekoälypalveluiden äh, käyttöön ja Haluaisin myöskin Amazonia koskevan hiljattaisen tapauksen tuoda esiin. Euroopan komissio on ollut hyvin tiukkana tässä tapauksessa ja olen hyvin tyytyväinen siihen tutkinta on tuonut esiin, että äm, Amazon ei vain käytä hyvin määräävää asemaa markkinoilla hyväkseen, vaan myöskin on koonnut valtavat määrät dataa markkinoilta. Ja näin yritys on vaikuttanut kuluttajien käyttäytymiseen ja myöskin pienempiin yrityksiin, erityisesti nyt kriisin aikana. Ja yhä edelleen, jos jonkinlaisen liitteen Euroopan unionin, Euroopan parlamentin äh, sähköpostipalvelussa haluan avata, järjestelmä tiedustelee, äh, annanko pääsyn kuviini tai äh, kontakteihin tai niin edespäin. koska me emme voi maksaa tästä äm, ohjelmasta, joka näitä liitteitä avaa. Paljon kiitoksia hyvä komission jäsenestä, tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. Paljon kiitoksia Danika Seuraavaksi ää, äh, ää, äh, Renew Europein puolesta Martina Delabolova, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää iltaa varapuheenjohtaja. On hienoa nähdä sinua Margarete ja olet näköjään hyvässä kunnossa, eli toivottavasti olet terveenä kuten myöskin läheisesi. Pari kysymystä, koska se mitä sanoit on mielenkiintoista. Voisiko kertoa vähän enemmän tästä äh, digitaalisen kompassin aloitteesta, joka mainittiin lokakuussa neuvoston päätelmissä? Eli miten tämä sopii yhteen muiden digitaalisten toimien kanssa, joista von der Leyen puhui unionin tilapuheessaan? Teollisuus hyötyisi selkeistä puitteista ja suunnitelmasta – jossa on välietappeja ja selkeitä tavoitteita, erityisesti jotta voidaan tarjota ennakoitavat puitteet, joissa voidaan varmistaa, että PK- ja startup-yritykset eivät jää suurien aloitteiden ulkopuolelle. Von der Leyen korosti, kuinka tärkeää on varmistaa, että PK-yritykset saavat käyttöönsä näitä tietoja, jotta voivat kehittyä ja innovoida. Ja tämä on osa eurooppalaista PK-strategiaa, ja juuri just tästä äänestetään valiokunnassa. Sitten tämä digitaalinen vuosikymmen ja tekoäly. Voisiko kertoa, mikä on teidän näkemyksenne siitä, että luotaisiin uusi virasto, joka vastaa tekoälystä? Ja jos näin on, eikö meidän pitäisi laajentaa kapasiteettia, jota meillä nyt on virastoissa ja elimissä? Ja sitten lopuksi vielä komission työohjelman mukaisesti tämän vuoden loppuun mennessä pitäisi tulla ehdotus, jossa uudistetaan NIS-direktiiviä, joka on nyt hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa. Mikä on komission kunnianhimo tämän uudistamisen osalta ja voitteko kertoa, mitä tehtäviä on tässä kyberyksikössä? Ja pysykää terveinä. Thank you so much Martina on behalf of the ID Group. Paljon kiitoksia Martina ID-ryhmän puolesta. Elina Lisi, olkaa hyvä. Ecco, ben ritrovati a tutti eh, e in particolare alla vicepresidente. Eh, hyvää päivää kaikille erityisesti ja komission varapuheenjohtajalle. Haluaisin kiittää häntä tästä puheenvuorosta ja hänen osallistumisestaan. Minulla on muutamia kysymyksiä, jotka liittyvät eh, Euroopan digitalisointiin ja sen riippumattomuuteen. Olemme arvioineet, että noin 80 prosenttia datasta tällä hetkellä on ei-eurooppalaisissa pilvipalveluissa – ja analyysien mukaan vuoden 2025 mennessä meillä on tilanne, joka on kehittynyt niin, että nämä tiedot eivät ole vain erilaisia alustoja koskevia, vaan yhteyksiä. Vuonna 2025 meillä on noin 800 miljardin euron digitaalinen talous. Kuka tätä kaikkea datamäärää tulee valvomaan? Ja minkälaisia äm, sääntöjä me tulemme laatimaan, äm, ettei meiltä arvokasta ähm, perintöä ja tietoa karkaa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Äh, mikä on kansallinen ja unionin äh, digi- turva. Meillä on Gaia X-hanke. Tässä kyseessä on belgialainen voittoa tavoittelematon hanke. Ja kaikki paitsi pari jäsenmaata voivat sitä käyttää. Puheenjohtaja von der Leyen on todennut, että Euroopan elpymispaketista suunnataan äh, suuri prosenttiosuus äh, ja kymmenisen miljardia digitaalisiin äh, toimiin. Kuinka me tulemme saamaan lisä, lisävaroja ja kuinka nämä ranskalais-saksalaiset hankkeet tulevat toteutumaan. Meillä pitäisi olla jonkinlainen yhteinen säännöstö yrityksille ja on, kellä tulee olemaan äänivalta, kun me tulemme laatimaan sääntöjä datan tallentaminen Eurooppaan on yhä suurempi huoli yrityksille etteivät ulkopuoliset tahot, jotka tulevat kolmasista maista, pääse vakoilemaan näitä tietoja. Tämä ei kosketa siis vain kansalaisia, vain myöskin suuria yrityksiä. Gaia X on ottanut ensimmäisessä vaiheessa mukaan suuryrityksiä Amazonin kaltaisia vuoden 2018 asti ja tarkoituksena on äh, tehdä näistä olemassa olevista pilvipalveluista yhteen sopivia. Äh, Amazon Web Services on Gaia X työryhmien työhön osallistunut ja on ilmoittanut, että aikoo näin tehdä tulevaisuudessakin. Ähm, Gaia X konsortio äh, kattaa monia yrityksiä, jotka ovat osallistuneet Ähm, aivoriihimäiseen toimintaan. Ähm, Microsoftin kaltaiset suuryritykset, ovatko ne päässeet vaikuttamaan tähän projektiin? Ja kuinka äh, on mahdollista, että eurooppalaisissa hankkeissa on äh, ulkomaisia yrityksiä mukana? niiden tulisi selventää, kuinka niiden algoritmit toimivat äh, näiden suuryritysten ja kuinka ne ovat vaikuttaneet Gaia Xin toimintaan. Ja pohjoittelen, äh, puhuin hiukan äh, pidempään sillä ryhmän puolesta, emme käytä puheenvuorta. Äh, haluaisin äh, tietää enemmän näiden operaatioiden turvallisuusriskeistä ja riskeistä, jotka koituvat kansalaisille ja yrityksille. Mihin toimiin on ryhdytty meidän datamme suojelemiseksi? Tällä hetkellä minun täytyy päättää tähän. Haluaisin kiittää. Ähm, siitä, että saan näin paljon aikaa. Kiitoksia. Ää, Paljon kiitoksia. ID-ryhmä ei käytä muita puheenvuoroja. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi ää, Mikulas Peksa Vihreistä, olkaa hyvä. Vážená paní komisařko, prvně mi dovolte poděkovat za váš čas a za to, eh, že jste do parlamentu přišla. Kiitos paljon komission jäsen. Kiitos, että olette täällä. Minun on sanottava, että digikysymykset ovat todella tärkeä osa strategiatyötä ja innovaatiot ovat hyvin tärkeitä. Aivan riippumatta siitä, mikä terveyskriisi on nyt juuri meneillään. Tärkeä se on, mutta samalla kohtaamme eri ongelmia, jotka vaativat poliittisia ratkaisuja. Voimme nähdä monia hyviä ajatuksia Euroopassa. Euroopassa on paljon yrityksiä, jotka kilpailevat keskenään ja tarjoavat hyvää palvelua hyvin hinnoin. Uskoakseni tällaisilla markkinoilla – digimarkkinoita ei pitäisi päästä valvomaan useat valta, muutamat valtavat yritykset, vaan pitäisi pyrkiä toisin suojelemaan kansalaisiamme. Hyviä ajatuksia meillä kyllä on, ideoita, mutta täytäntöönpano ei ole aina niin hyvin toimivaa. Kuten teollisen tekijän oikeus säännöt, joiden pitäisi olla aivan lippulaiva hanke. Valitettavasti tätä kautta kuitenkin lähdettiin tukemaan sisällön tarjoajien etuja ainoastaan. Jotkut jäsenvaltiot ovat hyvin tyytymättömiä tähän tilanteeseen. Puola esimerkiksi. Minun kysymykseni on seuraava ja se on yksinkertainen. Mitä komissio oppi tästä kehityskulusta? Lisäksi meillä on digipalvelusäädös – Ja osan tästä pitäisi olla eurooppalainen elektroninen tunnistautumismahdollisuus. Nähdäkseni komissio keskittyy avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Ja tämä on mielestäni oikein hyvä, koska se johtaa avoimempaan strategiaan, joka näkee kaikki yhteydet. Se on hyvä asia. Mutta hyvien ajatusten jälkeen tarvitaan myös hyvää toimintaa. Esimerkiksi EUn toimielimet ovat täysin riippumaisia ohjelmistojen osalta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yritykset, jotka ovat määrävässä asemassa tässä, joutuvat tarjoamaan tietoa, myös arkaluontoista tietoa, myös amerikkalaisten suuntaan. Me olemme myös hyvin riippuvaisia amerikkalaisista yrityksistä esimerkiksi äänestysjärjestelmässämme. Euroopan toimielinten pitäisi olla tässä esimerkkinä, mitä ette tehdä. Uh, Kiitoksia ECR-ryhmän puolesta. Äh, edustaja Krasnodevski, olkaa hyvä. Dziękuję, dziękuję panie przewodniczący, e, dziękuję pani komisarz, też e, cieszymy się, że pani jest z nami, możemy dyskutować. Kiitoksia on hienoa, että olette tänään paikalla ja voimme keskustella keskenämme. Eli pari kysymystä. Eli tietojen siirtäminen. Edellisellä lainsäädäntökaudella tätä, työ, tätä asiaa oli jo käsitelty. Eli meidän täytyy varmistaa tietojen liikkuminen kaikkialla EU:ssa. ssa Tämä ei ole mikään itsestäänselvyys. Ja nyt on nähty, että näitä tietoja pitää siirtää EUn sisällä, ei välttämättä EUn ulkopuolelle. Me haluamme teknologista autonomiaa, mutta meidän kuitenkin pitää varmistaa hyvä yhteistyö ystävällismielisten maiden kanssa. Sillähän on myöskin makrotaloudellisia vaikutuksia. Eli ehkä pitäisi tehdä ero erilaisten kolmansien maiden välille. Kun ajatellaan tietojen siirtoa esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Se on eri asia kuin jos niitä siirretään Kiinaan. Ja sitten Meillä nyt on pandemia, kuten tiedämme. Ja nyt tarvitaan enemmän digitaalisia palveluita ja digitaalista viestintää. On hienoa, että meillä on tämä mahdollisuus. Digitalisointi vauhdittuu ja siihen liittyy tietysti haasteita, kun ajatellaan kyberturvallisuutta. Mutta sitten energia-ala. Siellähän kyberturvallisuuden tason pitää olla erityisen korkea, koska siellä saattaa esityä hyökkäyksiä ja meillä täytyy aina olla riittävän korkea turvallisuustaso, jotta ei tapahdu mitään sähkökatkoksia. Onko teillä tähän liittyen jotain suunnitteilla uusia asetuksia? Tai miten aiotte valmistautua näihin turvallisuuskysymyksiin energia-alalla. Varmaan parempi koordinointi olisi tarpeen, kun ajatellaan erilaisia energialähteitä, joita voitaisiin yhdistää toisiinsa. Sitten vielä digitaalivero. Neuvottelut ovat kestäneet jo aika pitkään. Pitäisikö tämän olla eurooppalainen vero? puheenjohtajavaltio Saksa haluaa hoitaa tätä asiaa, eli uskotteko, että tällainen vero voisi toteutua? Ja meidän täytyy ottaa huomioon myöskin Yhdysvaltojen uusi tilanne. Kiitoksia edustaja Krasnodevski. Seuraavaksi komission varapuheenjohtaja Vestager, hän voi vastata näihin kysymyksiin, olkaa hyvä. Well, thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Tässä olikin laaja kirjo kysymyksiä. Teen parhaani. Aivan aluksi totesin, että me teemme hyvin intensiivisesti töitä eri erotusten parissa tämän vuoden työohjelmaksi. Me olemme valvontaryhmältä saaneet ohjelmaa ohjeita siitä, mihin suuntaan edetään, jotta voisimme varmistaa, että ehdotuksemme tulee olemaan johdonmukainen. Ja tämä on se työvaihe, jossa me nyt olemme. Mitä tulee näihin mikrosiruihin ja mikroprosessoreihin? Meillä on jo hyvin tärkeitä yhteisiä eurooppalaisia intressejä palvelevia hankkeita mikrosirujen suhteen. Nämä ovat innovoivia hankkeita. Tarkoituksena on nähdä, kuinka me voisimme Ähm, olla ajamassa seuraavan sukupolven äh, mikroprosessorien äm, kehitystä ja kuinka varmistaa se, että energian kulutus vähenee, äh, sillä digitaaliteknologia – kuluttaa yhä paljon e-, energiaa ja luonnollisesti ähm, tämän energiankulutuksen täytyy laskea, että me aiheuta ongelmia äh, hiilijalanjäljen suhteen. Digitaalisen ähm, alanhan pitäisi olla ratkaisu, ei ongelma. Meillä on paljon esimerkkejä siitä, kuinka digitaaliset ratkaisut auttavat hiilityössämme, mutta meidän täytyy ottaa tämä hiilijalanjälkikin siis huomioon. Me nyt pohdimme sitä, mitkä ovat seuraavat askeleet eteenpäin mikroprosessorien alalla. Välillä työ voi jakaa mikroprosessien suunnittelun ja toteutuksen välillä kahteen eri osaan, mutta tämä on jotakin, mikä on vasta tulevaisuuden pohdintaa. Danika, viittasi tuohon sensitiiviseen ja ei-sensitiiviseen dataan. Tässä ei puhuta henkilötiedoista. Kyseessä voi olla teollisuustieto, sensitiivinen äh, teollisuustieto esimerkiksi koskee immateriaalioikeuksien suojelemista, ei-sensitiivinen tieto tai arkaluontoinen tieto taas äh, voi olla tietoja joka koskee liikennevirtaa tai eri laitteiden käyttöä, tämän kaltaisia asioita. Minulle tärkeää on se, että arkaluotoinen tieto saa kaikkein korkeimman mahdollisen suojan tason. Tämä on tarpeen, koska se voi olla muutoin turvallisuusriski, voi johtaa teolliseen vakoiluun, ratkaisujen kopioimiseen – ja on hyvin tärkeää, että jos me jaamme näitä ratkaisujamme ja niihin liittyvää dataa, meidän täytyy tehdä se vastuullisella tavalla. Sitten on vielä seikkoja, jotka tulevat olemaan selvempiä, kun meillä on oikeudellinen puitteisto, jonka kaikki tunnustavat. Luonnollisesti meillä on myöskin kansainvälisiä sitoumuksia ja voimme todeta, että jokin tietty data voi olla luottamuksellisuuden tai arkaluontoisuuden vuoksi erittäin ähm, arkaluontoista. Me emme halua tämän kaltaista dataa ähm, asettaa vaaraan ja toivottavasti kaikki tämän arvioinnin jakavat. Mitä tulee sitten digitaalisten palveluiden tarjoajien meidän ehdotuksemme on pyrkii siihen, että me jaamme vastuun yksittäisten tuotteiden kohdalla ja sen kohdalla, mitä koko verkkoalustalla tapahtuu. Tässä me haluaisimme saada aikaan järjestelmän, jossa vastuu ei ole johonkin tiettyyn ratkaisuun liittyvä, vaan yleisesti kuluttajaa suojeleva. Ja kaiken kaikkiaan, mitä me sitten teemme eh, sen lainsäädännön suhteen, jota meillä on olemassa jo eri hyödykkeiden suhteen, esimerkiksi koneiden tai lelujen, siinä vaiheessa, kun tekoälyä otetaan näihin eh, hyödykkeisiin mukaan käyttöön. Kuinka voimme varmistaa sen, että testaus, tehdään, kattaa myöskin äh, er, eri hyödykkeiden digitaalisen ulottuvuuden, jotta voisimme varmistaa, että ne ovat turvallisia. Paljon kiitoksia äh, tuohon Amazon-tapaukseen liittyen. Ähm, mehän olemme oman äh, kantamme ilmaisseet tällä viikolla. Tämä on hyvin tärkeää me emme voi jättää valvontaa vai markkinoille tai tehdä sitä vain itse yksin. Meidän täytyy yhdistää nämä kaksi asiaa ja ähm, pyrkiä katsomaan, kuinka voimme turvata kuluttajien tilanteen. Sitten Martinan kysymys Nämä kaksi mainittua seikkaa ovat ikään kuin saman metallin äh, kaksi eri puolta. Me tarkastelemme nyt sitä, mitkä tulevat olemaan meidän tavoitteemme ja kuinka me voimme Lipulaiva-hankkeelle äh, antaa elämää, mitkä ovat ne digitaaliset investoinnit, jotka meitä johtavat oikeaan suuntaan. Luonnollisesti meidän täytyy ottaa huomioon myöskin se, että eri jäsenmaissa lähtökohdat ovat hyvin erilaiset. Tämä on aivan selvää, kun tarkastelemme digitaalisen talouden ja yhteiskunnan indeksejä eri jäsenmaissa. Me olemme nähneet äh, olemassa olevan digitaalidirektiivin äh, yhteydessä, että sen siirtäminen kansallisen lainsäädäntöön on tapahtunut hyvin erilaisella tavalla. Me haluaisimme harmonisoidumman kansalliseen lainsäädäntöön siirtämisen äh, kyberturvallisuuden alalla. Kun kyberturvallisuudesta puhutaan, meillä luonnollisesti on hyvin, hyvin paljon erilaisia yhteyspisteitä, mikä tarkoittaa sitä, että meillä tulee olla mukana monia eri sektoreita. Sitten mitä tulee kriittisen infrastruktuuriin, esimerkiksi energia-alalla, näillä aloilla myöskin digitaaliset ratkaisut ovat yhä tärkeämpiä, joita meidän täytyy toimia yhdessä. Meidän täytyy vastata tähän ikään kuin hybridiuhkaan kornoilla tavalla. Meillä on käynnissä oleva kyberturvallisuustyötä ja meillä on erittäin hyvää keskustelua jäsenmaiden kanssa siitä, kuinka voimme olla hyödyksi, kuinka voimme varmistaa, että lähestymistapamme on oikeanlainen jotta me ja jäsenmaat yhdessä voimme esimerkiksi tehdä tilannearvioita ja olla valmistautuneita, sillä me nyt jo huomaamme, että suuria kyberturvallisuusiskuja on tapahtunut eri jäsenmaissa. Meidän täytyy varmistaa, että me voimme tilannekatsauksen tehdä hyvin, hyvin nopeasti, jotta voimme auttaa eh, iskun sattuessa jäsenmaata, joka joutuu iskun uhriksi tai niitä jäsenmaita. Elena Liitsin kysymys siitä, että dataa liikkuu enemmän kuin sitä on vain varastotuna pilypalveluihin. Mitä tulee arkaluontoiseen dataan, olemme sitä mieltä, että äm, turvatasoa täytyy kasvattaa nimenomaan siksi, että ää, äh, erilainen data on hyvin arkaluontoista äm, yrityksille tai luottamuksellista – Emmekä halua, että sitä karkaa Yhdysvaltoihin tai Kiinaan. Tässä me hyvin tarkat rajat piirrämme. Gaia X-projektiin liittyen tämä on saksalainen aloite. Ranskalaiset ovat siinä mukana ja me olemme tällä hetkellä luonnostelemassa, kuinka voisimme käyttää jo olemassa olevia mahdollisuuksia Euroopassa. Tämä on hanke, joka ei lähde suurten yhdysvaltalaisten yritysten aloitteesta, vaan enemmänkin siitä, että eurooppalaiset pilvipalvelujen tarjoajat haluavat enemmän näkyvyyttä, he toimivat jo täällä, ja niiden tarjoama laatu kuuluu myöskin tähän aloitteeseen. Sitten kriittisiä infrastruktuureja koskeva direktiivi sitä koskeva kysymys. Mikulas Peksa halusi keskittyä avoimen lähdekoodin ratkaisuihin. Toivottavasti tämä, toivon, että käymme näitä ehdotuksia koskevaa keskustelua uudelleen. Tekijänoikeusdirektiivissä tilanne on hyvin, hyvin erilainen. Olen myöskin sitä mieltä, että on hyvin tärkeää, että kaikki tietävät että tässä yhteydessä lobbaus tulee olemaan erittäin, erittäin suurta. On tärkeää tehdä sekä parlamentin ja neuvoston kanssa suoraan yhteistyötä näissä kysymyksissä. Mitä tulee digitaaliseen verotukseen, Lopultakin eh, me tietenkin haluamme arvioida sen onnistumismahdollisuudet tässä prosessissa. On nimittäin paljon ö, eh, helpompi toimia, jos globaali yhteisymmärrys saadaan asiassa aikaan. Eh, luonnollisesti muutoin me teemme, kuten puheenjohtaja on pyytänyt tekemään, ja annamme eurooppalaisen aloitteen. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, hyvä komission varapuheenjohtaja. Kiitoksia näistä kysymyksistä, vastauksista moniin kysymyksiin. Aloitamme nyt toisen kysymyskierroksen ITRE-valiokunnan jäsenten kysymyskierroksen. Jos haluatte puheenvuoron ilman puhujalistaa, ähm, meillä on vielä aikaa, joten ilmoittakaa siitä. Pyytäisin kollegoja kuitenkin pitäytymään puheajan puitteissa, siis yhteen äh, minuuttiin. Ja Andreas Kubilius EPPstä ensimmäisen, olkaa hyvä. Mr. Kupilius, please press the speak button. Edustaja Kupilius, painakapa sitä puhenappia. Thanks a lot, thanks a lot. Um, I will try to... Kiitoksia. Puhun nyt lyhyesti. Minulla on yksi kysymys. Eli te käsittelee digitaalisia asioita. Eli suuri kysymys on nyt se, mikä on teidän roolinne, kun kehitetään globaalia teknologiaa digitaalisella alalla. Yhdysvalloissa on esimerkiksi Apple, Google, Amazon ja Facebook, tällaisia yrityksiä. Ja sitten Kiinassa siellä on valtion tukemia hankkeita liittyen esimerkiksi 5G tai tekoälyyn. EU:ssa meillä ei ole vielä globaaleja IT-alan yrityksiä, eikä myöskään resursseja digitaalisiin aloitteisiin EUn tasolla. Valtaosa EUn varoista käytetään jäsenvaltioissa. Eli sääntely noudattaa teknologian kehittymistä, se ei luo uutta teknologiaa. Eli voiko EUlla olla sekundaarinen rooli nyt tässä kehityksessä? Now the floor to Mr. Zorinio, SND. Merkityksen seuraavaksi SNDstä edustaja Zorinio, olkaa hyvä. Mr. Zorinio, you can talk.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 mutta EUn digimarkkinat eivät voi olla samanlaiset kuin muualla maailmassa. Meidän on huolehdittava siitä, että noudatetaan EUn arvoja. Mistä saadaan siis nämä markkinoillamme toimivat yritykset, kun ajatellaan eettisiä avoimuussääntöjä, rahoitukseen liittyviä kysymyksiä. Huolehditaan siitä, että ihmiset ovat keskiössä. Kuluttajien ja yritysten suojeleminen on tärkeää. Suora kysymys siis. Miten uskotte, että digivallan kumous saadaan Euroopassa aikaiseksi kunnioittain eurooppalaisia arvoja? Tiedämme, että meillä on monia kysymyksiä, jotka liittyvät liittyvät digihenkilöllisyyteen Euroopan unionissa. Tämä tarkoittaa sitä, että pitää saada eurooppalainen ehdotus. Miten se saadaan? Joo, the next speaker. Uh... Kiitoksia edustaja Zorin ja seuraavaksi Renewn puolesta. Um, Vero, kaiva. Yes, hello. Dear Mrs. Kiitoksia. Varapuheenjohtaja, odottelen ilon näitä aloitteita ensi vuonna. Ja minulla on kolme kysymystä. Eli tämä kysymys on tärkeä meille kaikille, mutta tekoälyn osalta meillä pitää olla avointa tiedon välitystä, jotta voidaan hyödyntää sen potentiaalia. Eli millä tavalla voidaan toimia Euroopassa ja täysimittaisesti hyödyntää tekoälyä. Sitten EUn budjetti. Parlamentti onneksi sai neuvotteluista hiukan lisää innovointiin, digitalisaatioon ja tutkimukseen, mutta kompromissi on kuitenkin edelleen alhaisempi kuin komission ehdotus. Eli miten voidaan käyttää kohesiovaroja ja maatalousvaroja, jotta voidaan päästä komission tavoitteisiin digitalisaation osalta? Eli korvamerkitäänkö näitä kohesiovaroja? Ja sitten Brexit. Brexitissä on keskitytty kauppaan, mutta on muitakin tärkeitä aloja, kuten tietojen siirto. Eli mitä suunnitelmia komissiolla on tietojen siirtämisen osalta Britannian ja EUn välillä tammikuusta lähtien, riippumatta siitä, onko kauppasopimusta vai ei. Kiitos. Thank you so much, Madame Ber. Paljon kiitoksia edustaja Bell. Seuraavaksi edustaja Carvalho, EPP, olkaa hyvä. Excuse me, Madame Carvalho is not connected. Hän ei ole linjoilla. I go back to her if uh, she will... Me palaamme häneen, jos hän tulee linjoille. Siirrymme seuraavaan puhujaan. Ähm, edustaja Kumpula Natri, SND, olkaa hyvä. Ja Petra? She's also not connected. Hänkään ei ole linjoilla. Siirrymme siis eteenpäin. Nyt edustaja Carvalho, on linjoilla. Annamme hänelle puheenvuoron ja sen jälkeen edustaja Kumpula Natri. Olkaa hyvä. Mrs. Carvalho, could you speak please? Yes. Yes, you can talk. Uh, Commissioner Vestager, good afternoon. Yeah. Yeah. Uh, uh, Madam Vice President, Commissioner Vestager. Need us uh, to strengthen the European ecosystem for artificial intelligence. Kun ajatellaan tekoälyä Euroopassa, ajatuksia on liittyen infrastruktuuriin, suurteholaskentaan Valitettavasti äänenlaatu on niin huono, että siitä ei saa oikein selvää. You have been uh, announcing and uh, we uh, welcome your initiatives on the ecosystem of excellence and the system. How do two initiatives complement each other and how do they contribute to stress and overall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 useful to them in different areas. So I think it is a good momentum that we will... Nyt on varmaan hyvä vaihe auttaa Eurooppaa saman aikaan tuloksia. Eli todella arvostamme tätä, mutta sitten monet vastaajat sanoivat, että he eivät katso, että tämänhetkinen lainsäädäntö olisi riittävä, jotta tehokkaasti voidaan säädellä tekoälytoimintoja. Eli siksi meidän poliitikkojen täytyy nyt toimia ja on hyvä, että me toimimme näin. Ja myöskin hyvin paljon on puhuttu siitä, mitä, miten tietoon käyttöä voidaan helpottaa ja yhteen toimivuus on avainkäsite. Valtaosa näistä asioista ovat vapaaehtoispohjalla, mutta meillä on hyviä esimerkkejä siitä, että kun on ollut lainsäädäntöjä ja kun on säädelty, niin silloin saadaan aikaan hyviä tuloksia. Eli kuinka rohkeasti aidotte edetä tässä kysymyksessä, jotta voidaan helpottaa tiedonsaantia eri tahoilla ja että tieto todellakin liikkuisi Euroopassa. Thank you so much. I go now to Mr. Böslager. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Böslager vihreistä, olkaa hyvä. Ja, Mrs. Vestager, uh, thank you very much for joining these. Uh, ähm, hyvä komission jäsen Vestager, paljon kiitoksia siitä, että äh, ähm, annatte aikaanne ja osallistutte tähän kokoukseen. On myöskin äh, hienoa online ähm, markkinoista jälleen puhua. Me Tiedämme, mikä Amazonin tilanne on ja tiedämme, että tämä ei ole vielä riittävää, että voisimme menettelyjä käynnistää. Mutta oletteko te pilvimarkkinoiden suhteen äh, suunnittelemassa äh, tutkintaa? Uskotteko, että olisi mahdollisuus nopeuttaa näitä toimia jo ensi vuodeksi? Ja kun tarkastelette kilpailua, onko teillä sellainen tunne, että teillä on tarpeeksi mahdollisuuksia toimia juuri nyt, vai tarvitaanko vielä lisää välineitä, jotta voisimme ähm, pilvimarkkinoiden ja markkinoiden keskittymisen suhteen toimia paremmin? Äh, ja miten sitten nämä horisontaaliset ja vertikaaliset kilpailuohjelinjat, pitäisikö niitä uudistaa? Kiitoksia. Äh, paljon kiitoksia. Edustaja Milvais, EPP, olkaa hyvä. Thank you so much, Christian, and uh, good evening to you. Kiitos oikein paljon ja hyvää iltaa. Kun tiedetään, miten voitaisiin tehokkaasti leikata hiilidioksidipäästöjä ja luoda uusia työpaikkoja digikehityksen kautta. Ja näin EUsta voisi tulla esimerkki ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ja elpymisessä. 100 60 000 uus, uutta työpaikkaa tästä remonttiaallosta. Miten voidaan huolehtia siitä, että meillä on riittävästi osaamista, kun ajatellaan kysymyksiä, jotka liittyvät digitaaliseen osaamiseen? Onko meillä riittävästi välineitä? Tämä on minulle tärkeää, kun minulla on kokemusta 12 vuoden ajalta rakennusalalla – PK-yritykset tarvitsevat tukea yrittäjyyteensä, jotta voidaan saada tyytyväisiä asiakkaita. Ja haluaisin kysyäkin, Margarette, mitkä ovat komission ajatukset tulevista aloitteista, jotta digitaalinen siirtymä, ilmastosiirtymä saadaan aikaiseksi niin, että tuetaan samalla tätä uudistusaaltoa. Paljon kiitoksia seuraavaksi edustaja Kosanowski, ECR, olkaa hyvä. Dobrý večer, paní místo předsedkyně. Dovolte mi položit... Kiitoksia. Kaksi kysymystä liittyvyyskysymyksistä, joka on erittäin tällä hetkellä. Ensinnäkin, kun ajatellaan nyt komission työohjelmaa, niin olette uudistamassa direktiiviä, joka liittyy yhteyksien kustannuksien alentamiseen – Milloin aiotte esittää tämän ehdotuksen? Pitäisikö meidän odottaa suuria muutoksia ja mitä ne ovat? Ja sitten toiseksi mediasta hiljattain saimme kuulla Yhdysvaltojen kommunikaatiosatelliittien käytöstä. Onko komissiolla omia ehdotuksia tämän asian osalta Euroopassa? Koska tästähän on puhuttu aikaisemminkin. Voitteko kertoa aikataulusta jotain? Tämä ei ole monivuotisessa rahoituskehyksessä, eli miten se rahoitetaan, jos se onnistuu? Nicola seuraavaksi Nicola Danti Renew Europe. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission varapuheenjohtaja Vestager siitä, että näin tyhjentävästi äm, esititte aloitteet, joita digitaalisella alalla komissio aikoo tehdä. Äh, komissio on, anteeksi, valiokunta on äh, työstämässä äm, tieto- ja dataan liittyvää mietintöä ja äh, työstää tuota äm, datahallinto asetusta. Haluaisin tässä yhteydessä esittää tiettyjä ristiriitaisia seikkoja koskevia kysymyksiä, joita on tullut viime päivinä esiin. Tässä viitan erityisesti datan välittäjien velvollisuuteen kun toimivat Euroopassa tai Euroopan talousalueella. Voitteko sanoa, ovatko nämä vaatimukset maailman kaupajärjestön sääntöjen mukaisia ja tai onko komissiolla nimenomaisesti tätä seikkaa koskien aikomuksena uudelleen arvioida vielä aloitetta? Paljon kiitoksia seuraavaksi SND Galvez Munoz. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja, kiitos varapuheenjohtaja, että olette ITRE-valiokunnassa – keskustelemassa digialan tulevista ehdotuksista. Haluaisin keskittyä pariin erityisen tärkeään kysymykseen. Yhdestä aiheesta puhuittekin jo paljon. Gaia X-kysymys. Aloite, joka voi auttaa meitä eteenpäin alalla, jolla tarvitaan nyt muutosta. Tämä on hyvin tärkeä, kun ajatellaan tutkimusta erityisesti. Tietenkin aina kunnioittain EUn lakien suojaamia oikeuksia. Ehdotus on keskeinen siinä mielessä, että digiyritysten pitää palauttaa etuja koko yhteiskunnalle Yleensä ajatellaan siis, että kyse on ilmaisista palveluista, mutta ilmaisia nämä palvelut eivät ole, koska maksamme omilla tiedoillamme. Jos ajatellaan tutkimusta, innovaatiota, nämä ovat ratkaisevan tärkeitä, kun ajatellaan Euroopan tulevaisuutta. Voisitteko kommentoida vähän enemmän tätä kysymystä? Onko teillä selkeämpää ajatusta aikataulun osalta? Koska tämä aloite ensi vuonna saadaan. Paljon kiitoksia. Edustaja Niebler, olkaa hyvä. Thank you so much, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja, komission varapuheenjohtaja. Kiitoksia tästä keskustelusta. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin tiedoista. Kaikkihan liittyy tietoihin. Tiedot ovat keskeisiä. Ja parlamentissa on erilaisia kantoja sen suhteen, miten voidaan Euroopalle taata, että meillä on yhtäläiset kilpailumahdollisuudet Euroopassa. Minä haluaisin varastoida tietoja Eurooppaan ja haluaisin kysyä, onko tätä mietitty komissiossa vai onko teillä erilainen kanta tähän. Kuuntelin teitä, kun vastasitte ensimmäisiin kysymyksiin ja puhuitte näistä arkoluontoisista tiedoista, tarkoittaako se henkilötietoja. Eli olisi hyvä, jos voisitte tästä kertoa hiukan lisää. Ja toiseksi Eilerkin mainitsi tämän. Eli se, että Yhdysvaltojen suuri konserni on tässä tilanteessa mukana ja Euroopan jäämässä jälkeen joka päivä yhä enemmän. Eli aika on nyt tärkeä ja me odottelemme, me emme voi odotella näitä seuraavia prosessoreita. Eli mitä aiotte tehdä, jotta voidaan estää se, että teknologista kehitystä – myydään muualle. Kiitos. Nibler, next speaker. kiitoksia edustaja Nibler. Ähm, edustaja Berendsen, EPP, olkaa hyvä. Ähm, Madam Vice. Äh, kiitoksia puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja. kriisin aikana strateginen äh, autonomisuus Euroopassa on erittäin tärkeää. Tämä koskettaa myöskin äh, uusia teknologioita ja digitaalialaa. Äh, digitaalinen agenda on samoilla linjoilla uskoakseni. Ähm, kriisin aikaan eurooppalaiset korkean teknologian yritykset ovat kuitenkin haavoittuvaisempia ähm, ulkomaisten ähm, investoijien kohdalla, niiden, jotka haluavat laajentaa alaansa. Kysymykseni liittyy dataan. Näettekö te, että äh, Euroopan korkean teknologian yrityksiin tai tälle sektorille olisi tullut enemmän suoria investointeja ulkomailta? Ja toisekseen, kuinka voisimme varmistaa, että myöskin kriisin aikana se, mitä Euroopassa valmistetaan, tulee Euroopassa suojeluksi? Paljon kiitoksia. Seuraavaksi äh, Edustaja Kutajor Esendi. Also thank you, Madam Commissioner, for joining us for... Kiitos komission jäsen, että tulitte keskustelemaan. Tämä on oikein hedelmällistä keskustelua. Täällä äänestämme pk-strategiasta. Ja me tiedämme, että ongelmia pk-yritysten ja digitalisaation osalta on. Ja nyt datasäädös on luvassa kyse siitä, miten pk-yritykset saavat suuria datamääriä käyttöönsä. Haluaisin kysyä, miten datasäädöksen kautta voidaan huolehtia datan laadusta, ainoastaan siitä, että tätä tietoa saadaan. Miten voidaan näitä löydöksiä käyttää hyödyllisiin tarkoitusperiin? Ja toisaalta dataa markkinat ovat kansainväliset, rajojen asettaminen ei ole mahdollista uusi datastrategia vaatisi hallinnon osalta yhteistyötä. Mitä yhteistä toiminta-alaa mahdollisuutta tässä olisi erityisesti Yhdysvaltain kanssa? uskotteko se, että aloitetaan pienin askelin Euroopasta ja sitten siirrytään kansainväliselle tasolle? Onko tämä hyvä ratkaisu EUlle? Kiitos. Thank you. Next speaker, uh, Mr. Kiitoksia. Seuraavaksi Rasmus Andersen Vihreät. Hän ei ole linjoilla. He will reconnect his. Ehkäpä hän saapuu linjoille. Rasmus Andersen. Edustaja Andersen.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 uh, maybe we come back to him and he will restart. Then uh, the next speaker. Uh, Välillä tämä on aika vaikea. Kiitoksia ähm, tekniselle avulle. Claudia Gamon, Renew. Looks like we have a problem because... Vaikuttaa olevan nyt niin, että meillä on yhteysongelmia Mr. Mr. Tan. I'm connected now, thank you. Care Commissar Wester, uh, I would uh, like to address a different issue uh, regarding the... Haluaisin nyt puhua näistä kemikaaleista ja miten digitalisointi vaikuttaa tavoitteisiin, joita meillä on. Digitaaliset alatat tulee jopa enemmän päästöjä kuin ilmailualalta. Ja tämä on tärkeä tavoite myöskin komissiolle. Eli voidaanko tälle asialle tehdä jotain? Ja vihreä suunnitelma digitaaliseen maailmaan voisi myöskin Euroopalle antaa johtavan roolin, kun ajatellaan vaikutuksia teollisuuteen ja eurooppalaisiin startup-yrityksiin. Ja me vihreät pidämme hyvänä näitä ilmastoneutraaleja tietokeskuksia, mutta haluaisimme kuulla näistä suunnitelmista hiukan lisää ja haluaisin kuulla vähän siitä, miten komission toimet vaikuttavat näihin suunnitelmiin. Puheenjohtajavaltio Saksa ilmoitti hiljattain, näistä asioista ja haluaisimme tästä hiukan lisätietoja, koska se on aika tärkeää, kun ajatellaan globaalista lämpenemistä ja tämä koskee myöskin digitaalista alaa. Kiitoksia Rasmus. Seuraavaksi Claudia Gammon. Yes, um, hello and thank you. Eh, paljon kiitoksia. Kiitoksia rouva varapuheenjohtajan. Hienoa kuulla teitä. ITRE-valiokunnan jäseniä. Haluaisin tiedustella ähm, direktiiviin liittyen ähm, seuraavaa. Olemme nähneet, että toimeenpanossa on ongelmia on ongelmia äh, siinä tulkinnassa, mikä itse asiassa on välttämätön palvelu. Ähm, koordinointia maiden välillä voitaisiin parantaa ja sitä pitäisi parantaa. Kuitenkin äh, tämän katsauksen, johon jo viitattiin valossa, kuinka uskotte, että raportointia voitaisiin tulevaisuudessa parantaa ja yleisimmin äh, ajateltua, kuinka voisimme nämä ähm, haluttomat jäsenmaat äh, saada yhteistyöhön mukaan kyberturvallisuuden alla tulevaisuudessa? Paljon kiitoksia. Edina Tot seuraavaksi. Mrs. Todd, press the speak button, please. I'm here. Yes, uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja, kiitos varapuheenjohtaja. Data luo uuden teknologian pohjan, joka on hyvin tärkeä talouskasvun osalta. Tavoitteena on, että saadaan hyvälaatuista luotettavaa tietoa sekä yksityisen että julkisen sektorin käyttöön. Tässä mielessä on välttämätöntä, saada aikaan luotettavia, turvallisia eurooppalaisia pilvipalveluita, jotta eurooppalaisten tiedot voidaan pitää Euroopassa Euroopan sääntöjen mukaisesti. Muuten jäämme jatkuvasti jälkeen Yhdysvalloista ja Kiinasta. Kuitenkin uskon, että tämä ei ole riittävä asia, vaan nämä tiedot on linkitettävä myös yhteen, jotta täysi potentiaali saadaan käyttöön. Minun kysymykseni on, minkälaisia toimia komissiolla on suunnitteilla, jotta voidaan vahvistaa eurooppalaisten pilvipalvelumahdollisuuksia. Kiitos. Dina, next. Pari kiitoksia Edina. Seuraavaksi uh, Renewsta. Uh, puheenjohtaja korjaa ECRn puolesta Rob Roos. Olkaa hyvä. Mr. Roos, Press the speak button, please. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. I will speak. Kiitoksia, puheenjohtaja. Joka aamu monet meistä lukevat Political Playbookia ja Huawei on sanonut, että se haluaa edistää yhteyksiä Euroopassa. Ja tämä sponsorointi ei ole mikään ongelma, mutta komissio ja kollega, haluaisin muistuttaa teitä, että meidän täytyy varmistaa se, että eurooppalaiset yritykset ja eurooppalaisia teknologiaa käytetään digitaalisessa infrastruktuurissa Euroopassa turvallisuussyistä ja myöskin, jotta voimme edistää teknologiamme ja teollisuuttamme. Ja sitten digitaalinen transformaatio. Itse olen varjoesittelijä digitaalisen Euroopan ohjelman osalta. Ja siinä ohjelmassa – ei ole puhuttu tästä uuden rahoituskehyksen yhteydessä. Eli meidän täytyy valita yleisten sääntöjen noilta, tai sitten meidän täytyy olla tiettyjä prioriteetteja. Eli haluaisin komission jäseneltä kuulla, mitkä ovat hyvät ja huonot puolet näissä kysymyksissä, kun ajatellaan komission tilannetta. Kiitos. Paljon kiitoksia pyytäisin, että seuraavaksi puheenvuoron käyttää Emekali Essendistä. Thank you. Thank you, Chair, and um... Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission varapuheenjohtaja siitä, että tapaatte meitä näin säännöllisesti. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin tämä gatekeeper-kysymys. Kollegat tiedustelivatkin asiasta liittyen verkkoalustoihin. Komissio haluaa säädellä tapahtuvaa nopeasti. Haluaisin tietää, kuinka paljon koordinaatiopyrkimyksiä on äh, kansallisten viranomaisten ja komission välillä, jotta ähm, saisimme tulosta aikaan ja välttäisimme sen, että meillä on ristiriitaisia lähestymistapoja lopultakin. Ja mitä tulee digitaalimarkkina-asetukseen, äh, uskotteko, että tämä siirtäisi äh, äh vaikutusvaltaa takaisin meille? Olisiko tämä riittävää? Voisimmeko me näin taistella ja suojella big dataa? Ja sitten vielä viestintään liittyen 2021. Onko yhteisiä standardeja, oikeudellisesti sitovia säädöksiä ja koko tekoälyn elinkäärin kattavia säädöksiä tulossa? O- ollaanko ne ottamassa mukaan? Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Demeo EPP. Mr. De Meo, we see you, but... Edustaja De Meo, me näemme teidät, mutta emme kuule teitä. Sentite? Ok, thank you. Grazie mille vicepresidente per essere qui con noi. Kiitoksia varapuheenjohtaja, että olette täällä. Yksi suurimpia haasteita EU:ssa on digitaalisella alalla, mutta meidän täytyy muistaa, että meiltä puuttuu digitaalisia infrastruktuureita monilta alueilta Euroopassa, ja siksi meidän on vaikea yhtäläisesti päästä tavoitteisiin. Monilla maaseutualueilla tai vuoristoalueilla on hankala pysyä mukana teknologian kehityksessä, ja siksi olen hyvin huolissani siitä, että vaikka on nyt on uusia varoja rahoituskehyksessä, niin meiltä puuttuu infrastruktuureita, meiltä puuttuu teknistä osaamista tietyillä alueilla. Ja tämä saattaa lisätä eroja, jos, ja ne ovat jo suuria eri alueiden välillä. Ja meidän pitää investoida digitaaliselle alalle. Ei voi olla niin, että meillä on digitaalinen siirtymä, joka, on eri, joka etenee eri tahtia eri maissa meidän täytyy kiinnittää huomiota kaikkein heikoimpiin alueisiin. Ja millä tavalla komissio aikoo toimia, jotta digitaalinen siirtymä EU:ssa koskisi kaikkia maita? Ja miten voidaan taata se, että teknologinen kuilu ei satuta äh, esimerkiksi vuoristo- ja maaseutualueita? Kiitos. Paljon kiitoksia viimeinen puhuja ennen puheenvuoroja ilman puhujalista Ignacio Correa, olkaa hyvä. Mr. Corral. Uh, smart working could become the norm and uh, digitalization. Digitalisaatio on yhä tärkeämpää kaikilla taloudellisilla ja sosiaalisilla aloilla ja muuttaa tapamme elää. Nyt on saatava yksilöt keskiöön ja siksi tarvitaan oikeat tavoitteet, jotka kulkevat – käsi kädessä sääntelyn kanssa EUn tasolla, jotta jokainen saa samat mahdollisuudet käyttää digiteknologiaa. Infrastruktuuri on tärkeä kysymys, koska joskus tietyillä alueilla EU:ssa ei ole mahdollisuutta käyttää sitä, kun ajatellaan nyt erityisesti sitä, että pitää työskennellä ja opiskella etänä demokraattisempaa digivallankumousta tarvitsemme. Ajattelen tässä erityisesti sellaisia alueita, jotka jäävät syrjäisinä jälkeen. Kehottaisin komissiota suunnittelemaan myös digilainsäädäntöä ja strategiaa sellaiseksi, että huolehditaan osaamisesta ja siitä, että infrastruktuuri on kaikkien eurooppalaisten käytössä, koska tulevaisuus kuuluu kaikille eurooppalaisille. Kiitos. Kiitos. Nyt catch the eye ja sitten lyhyesti edustaja Carvajo, joka haluaisi toistaa kysymyksensä. Edustaja Marques, minuutti.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 Yes, Signora Marques, you have the floor now, then Mr. Sean Kelly. At the end, Madame Carvalho again. So, Madame... Meillä puheenvuoro edustaja Marques, lopuksi puheenvuoron. Muito obrigada, senhora presidente. Uh, ah, um, ah, gust... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin esittää kysymyksen komission jäsenelle ja tämä kysymys koskee digitaalista tunnistautumista – digitaalinen tunnistautuminen voi olla julkispalveluissa suuri eteenpäin ajava tekijä. erilaisissa ratkaisuissa, mutta en silti oikein ymmärrä, mitä komissio ajaa takaa. Onko tässä jonkinlainen ylikansallinen ähm, tunnistautuminen? kyseessä vai tulkki pahoittelee, yhteys on liian huono. Aikaisempi kokemukseni ministerinä Portugalissa on osoittanut, että tämä tunnistautuminen toimii vain, jos jäsenmaat ovat mukana. Myöskin digitaalinen tunnistautuminen olisi tärkeä seikka, ei vain viestinnässä, vaan muutenkin. Olisi hienoa, jos tällaisia esimerkkejä tästä. Kiitoksia. Edustaja Kelly, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Ja haluaisin kiittää myöskin varapuheenjohtaja siitä, että hän on vastaamassa kysymyksiimme. digitaalisilla markkinoilla pitää olla valvontaa. Meillä täytyy olla portin vartijoita. Siellä on erilaisia bisnesmalleja. Esimerkiksi joku on sosiaalista mediaa. Ja koska innovaatio kehittyy hyvin nopeasti, miten voidaan tietää etukäteen, mikä on oikeanlaista toimintaa ja mikä ei. Ja jos on vain yksi väline, se saattaa olla vähän liian yleinen kaikki näihin eri tilanteisiin. Kiitos. Mr. Kelly, extremely efficient. Kiitoksia edustaja Kelly, olitte hyvin äh, tiivis ja tehokas. Edustaja Garvalio, voitte toistaa. Olkaa hyvä. The opportunity to... Kiitos puheenjohtaja, että saan mahdollisuuden uusia kysymyksen. Hyvä komission varapuheenjohtaja Vestager. Meidän on painotettava ekosysteemiä, joka koskee eurooppalaista tekoälyä. Tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi infrastruktuuri, suurteholaskenta ja infrastruktuurikysymykset. Toisaalta osaaminen tutkimuskeskeisillä aloilla, kuten pilvipalvelut. Miten vahvistatte näitä seikkoja? Vähän aikaa sitten ilmoititte, että tarvitaan osaamisekosysteemi ja testien, miten nämä täydentävät toisiaan ja ovat mukana vaikuttamassa koko tekoälyjärjestelmään Euroopassa ja suunnitteletteko yksinkertaistamisjärjestelmää, jotta saadaan yksinkertaisempi järjestelmä, jotta PK-yritysten sitten elämä helpottuisi. Kiitos oikein paljon, varapuheenjohtaja. Thank you so much, Madame Carvalho. Paljon kiitoksia edustaja Carvalho, hyvä. Äh, varapuheenjohtaja Vestager, teillä on nyt mahdollisuus vastata näihin kysymyksiin ja äh, myöskin tehdä jonkinlainen yhteenveto. Olkaa hyvä. Much, um... Kiitoksia. Tämä nyt on huono tekosyy, mutta meilläkin oli täällä vähän ääniongelmia. Eli olen pahoillani, jos sen ihan täsmällisesti pysty vastaamaan kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys. On tärkeää, että Euroopalla on rooli globaalissa digitaalisessa kehityksessä, koska muuten on korkea riski, että standardit eivät heijastele eurooppalaisia arvoja. Teknologia ei ole ihmiskeskeistä, Yhteiskunta muuttuu, mutta täytyy varmistaa, että teknologia palvelee ihmisiä eikä toisinpäin. Haluamme olla yhteydessä kumppaneihin ympäri planeettaa ja on erittäin tärkeää, että toimimme tässä Yhdysvaltojen kanssa, mutta myöskin Kanadan, Australian, Japanin, Australian, Intian kanssa ja monien afrikkalaisten maiden kanssa. Monet kumppanit ovat kanssamme samaa mieltä, kun ajatellaan ihmisarvoa. Itse puhuin EUn suurlähettiläiden kanssa tänään juuri näistä asioista, ja puheeni löytyy netistä. Ja yksi konkreettisia asioita he tekevät, kun ollaan yhteydessä kumppaneihin, on se, että edistetään 5G-työkalupakkia. Sillä tavalla voidaan varmistaa se, että seuraavan sukupolven verkot ovat turvallisia käyttää ja ne ovat myöskin tärkeitä teollisuuden kehittymiselle. Tämä on hyvä lähestymistapa. Me tiedämme, että se toimii, koska tämä on erittäin hyvä väline jäsenvaltioille. Ja tällä tavalla meidän pitää toimia. No, meillä on erilaisia rooleja globaalilla tasolla. Mielestäni meidän ei pitäisi toimia kiinalaisten tavoin. Meidän täytyy miettiä sääntelyä, joka on oikeaa suhtaista ja kohdennettua ja joka jättää tilaa innovaatiolle. Ja meidän pitää myöskin rakentaa luottamusta. Digitaalisuutta käytetään yhdys, yhdys, yhteiskunnan rakentamiseen. Eli meillä on tärkeä rooli globaalisti, erityisesti saamme tämän tasapainon kuntoon seuraavaan asetukseen. Eli tämä oli varmaan Zorinonkin kysymykseen vastaus. Euroopan markkinat ovat erityiset. Me haluamme ylläpitää eurooppalaisia arvoja, kun ajatellaan kilpailua, mutta myöskin kun ajatellaan kuluttajasuojaa. Ja tämäkin on osa vastausta tarjota Böselääkille, eli onko meillä riittävästi välineitä. No, me haluamme dynaamiset markkinoiden valvontavälineet, jotta voimme tarkastella markkinoita, joilla voidaan luoda uusia portinvartioita. Eli haluamme, että markkinoilla on tilaa muillekin palveluntuottajille, eikä pelkästään yksi jättiläinen. Eli haluamme toimia näissä asioissa uudella tavalla. Ja sitten, no tässä haetaan tasapainoa. On tietoja, joiden pitäisi olla kaikkien saatavilla, mutta on myöskin arkaluontoisia tietoja. Eli tämä vastaa myöskin yhteen toiseen kysymykseen. Eli kyse on nyt lähinnä ei-henkilötiedoista. Eli lähinnä kyse on teollisuuden tiedoista, jotka eivät ole henkilötietoja. Osa niistä on hyvin arkaluontoisia tietoja. Ja on liikesalaisuuksia, luottamuksellisuutta, erilaisia suojakeinoja, jotka tekevät näistä tiedoista hyvin arvokkaita. Meidän pitää pystyä eristämään ne, ja jos niitä jaetaan, niin ne pitää jakaa turvallisella tavalla. Ja sitten innovaatiota varten tietoja pitäisi jakaa laajasti. Ja pidän tästä ajatuksesta, josta Carvalho puhui. Eli meillä on luottamuksen ja asiantuntemuksen verkosto, ja ehkä tähän pitäisi liittää vielä yksinkertaisuus, kun ajatellaan tietojen saatavuutta. Monet PK-yritykset eivät ole valmiita vielä tekoälyyn. Ja jotkut ovat ehkä hieman hämillään, koska he ymmärtävät, että he itsekin tuottavat tietoja, mutta miten niitä pitäisi sitten käsitellä. Eli meillä on tähän jo olemassa olevaa infrastruktuuria, ja sen avulla myöskin PK-yritykset voivat olla tässä mukana. Eli heillä on joku, joka auttaa ja opastaa heitä. Eli mistä näistä tietoja saa ja miten niitä voidaan käsitellä. No, nämä infrastruktuurit ovat avainasemassa, kun ajatellaan nopeaa kehitystä näissä asioissa. Ja sitten monivuotinen rahoituskehys. No tietysti arvostamme sopimusta, joka tehtiin parlamentin kanssa. Tässä on tehty todella hyvää työtä. Ja kun kysyitte sitten näistä kohesiorahoista, niin niitä ei ole korvamerkitty. Mutta digitaalisuus on tärkeä tavoite, eli tähänkin puhutaan, puhutaan sitten, kun maatalousvaroja käytetään. Ja tietysti tämä on meille tärkeä asia – myöskin kun ajatellaan maataloutta tai kohesiota. No Brexit, en nyt lähde ennakoimaan, mitä tapahtuu. Tuleeko sopimus vai ei, no se jää nähtäväksi. Sitten kumpulanatri, sääntely. No, me olemme ottaneet mallia Suomen esimerkistä. Suomessa on järjestelmä, jossa on tällaisia välitoimijoita, ja tämä on mielestäni erittäin hyvä. Ja tähän liittyen haluaisin vielä mainita, että Suomi puheenjohtaja kaudellaan antoi lahjaksi tekoäly alkeiskurssin, joka on saatavana netissä jos haluaa kehittää taitoja tälläkin alalla. Ja sitten, no meillä nyt ei ole tutkimusta käynnissä liittyen markkinoihin, joilla on riskejä laittomasta toiminnasta, kun ajatellaan kilpailulainsäädäntöä, mutta ja sitten Sitten tämä Gaia X-kysymys. Kun ajatellaan pilvipalveluita, olisi hyvä, että meillä olisi eurooppalaiset säännöt niiden osalta. Eli voisi turvallisesti tallentaa tietoja ja saada ne jatkuvasti käyttöönsä. Monille ihmisille tämä on huolestuttava asia ja tätä haluaisimme edistää. No sitten me kaikki voimme nähdä, mitä hyötyjä on, jos toimimme. Ja toivottavasti nämä kunnostamistoimet ovat niin hyvät, että saatte myöskin kaapelit kuntoon ja voitte digitalisoida rakennuksen ja myöskin parantaa sitä ilmastoon osalta samanaikaisesti. Taitoja tarvitaan ja tietysti toivomme, että osa 20 prosentin rahastosta menee näihin tavoitteisiin. Eli hankitaan uusia tietoja ja ihmiset myöskin päivittävät taitojaan. Koska monilla ihmisillä on erittäin hyvä koulutus yhdellä alalla, mutta he tarvitsevat vähän lisää digitaalista koulutusta. Ja sitten kustannusten alentaminen, no tästä en nyt voi kertoa mitään aikataulua. Ja sitten toinen kysymys. Korraa. Ei kun hetki nyt olikin Demio, joka kysyi näistä digitaalisista infrastruktuureista ympäri Eurooppaa. No, valtion apusäännöillä toimitaan alueilla, jotka ovat vähemmän kehittyneitä ja annetaan vähän enemmän valtion apua sinne. Ja tämä on tärkeä tekijä, kun ei ole mitään kannustamia viedä yhteyksiä näillä alueilla. Kyseessä on eurooppalaiset varat, mutta myöskin muita varoja. Ja teemme tietysti parhaamme, jotta voimme mahdollisimman nopeasti hyväksyä näitä eri suunnitelmia, joita jäsenvaltiosta tulee – ja myöskin haluamme edistää teknologian kehitystä, koska jollain aloilla kuitu ei takaa hyviä yhteyksiä, vaan se täytyy tehdä esimerkiksi satelliittiteknologialla ja enkryt-salausjärjestelmiä käyttäen. Ja olen samaa mieltä siitä, että tämä digitaalinen kuilu on yksi asia, josta joka pitää kuroa umpeen. Se koskee taitoja, mutta myöskin yhteyksiä. Ja nämä tietysti ovat ihan peruskysymyksiä yhteiskunnassa, joka hyödyntää digitaalista teknologiaa. No niin, aika alkaa loppua. No sitten tästä mainitusta transaktiosta en osaa sanoa mitään. Ja sitten miten voidaan rahoittaa näitä yhteisiä toimia. Kuten aikaisemminkin totesin, niin me haluamme löytää ratkaisuja digitaalisen verotuksen osalta. Olisi parasta, että meillä olisi globaali kompromissi asiasta, mutta jos näin ei käy, niin sitten me kehitämme eurooppalaisen ehdotuksen. Ja sitten digitaaliset ja ilmastotavoitteet. Kuten jo vastasin, meille on erittäin tärkeää, että hiilijalanjälki supistuu, eli pilvipalvelut ja muut palvelut vastaavat ilmailun päästöjä. Mutta viimeisin arvio oli se, että digitaalisella teknologialla voidaan mahdollistaa 15 prosentin supistuminen hiilijalanjäljessä. Eli jos voimme hallita tätä energian käyttöä, niin digitaalisella teknologialla voidaan päästä ilmastonmuutostavoitteisiin. No sitten, miten jäsenvaltiot saa vaan tekemään enemmän yhteistyötä? No tärkeää on tietysti tietojen jakaminen. Se on osa tätä valmiutta. Eli kun valmistaudumme suojautumaan hyökkäyksiltä tällä alalla, meidän pitää jakaa tietoja jäsenvaltioiden välillä. Ja tietysti pitää myöskin muistaa, että kansallinen turvallisuus on tärkeää jäsenvaltioille. Ja meidän täytyy saada aikaan tätä luottamusta, jotta tietoja voidaan turvallisesti jakaa. Me ymmärrämme, kuinka paljon vaikeuksia on, kun kyse on siitä, miten suojataan maailmassa, joissa kyberhyökkäykset ovat selvä riski on vaikea toimia näissä asioissa yksin, ja siksi meidän pitäisi enemmän hyödyntää Enisaa ja muita välineitä tämän direktiivin puitteissa. Eli jos tätä voidaan työstää ja tehdä näitä muutoksia, niin uskon, että se olisi ratkaisu. Sitten digitaalinen identiteetti. Olen samaa mieltä siitä, että kansallinen sitoutuminen näihin asioihin on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että palveluita kehitetään, sillä, ja kun otetaan käyttöön digitaalinen identiteetti. Eli lähestymistapamme tässä vaiheessa on se, että meillä on hyviä kansallisia ratkaisuja, mutta meidän täytyy vielä varmistaa, että niitä voidaan hyödyntää kaikkialla eu alueella. Ja kansalaisille on annettava mahdollisuus käyttää tätä digitaalista identiteettiä myöskin yksityisten palveluiden kohdalla. Eli he eivät joutuisi käyttämään yhtä tiliä yhden palvelun osalta ja toista toisen, vaan meidän pitäisi pystyä yhdistämään nämä. Sitten Sean Kelly kysyi sääntelystä. No, yksi asia, jota nyt muokataan, on se, että PK-yrityksillä on pienet velvollisuudet ja suurilla yrityksillä on suuret velvollisuudet. Meillä pitää olla tämä suhde kohdallaan, koska meidän pitää puuttua ongelmiin silloin, kun niitä esiintyy. Ja yritysten tilanteet ovat hyvin erilaisia. Ja yksi asia, meidän täytyy hyödyntää sitä, mikä toimii hyvin. Ja yksi asia, joka toimii hyvin, on se, että meillä on alkuperämaa ja sitten kohdemaita palveluilla, koska muutenhan meillä ei olisi sisämarkkinoita. Mutta lähtömaan viranomaisilla pitää olla jotain täytäntöönpantavaa. Ja nyt kun on näitä uusia velvoitteita liittyen suuriin palveluntuottajiin, niin tietysti on tärkeää, että niitä pannaan täytäntöön. Ja me haluamme luoda nyt järjestelmän, jossa voidaan luoda luottamusta alkuperämaiden ja kohdemaiden välille, koska tätä luottamusta tarvitaan, jotta voidaan varmistaa, että asiat hoituvat oikealla tavalla. No tässä nyt olivat kysymykset, joihin nyt ehdin tässä vastaamaan. No olen nyt puhunut niin pitkään, eli en nyt kerro teille tästä yleisnäkymästä, koska tärkeintä on nyt todeta, että me teemme erittäin paljon työtä ja me haluamme tehdä hyviä ehdotuksia, joita te voitte sitten muokata koska tämä sitoumus välillämme on se, joka mahdollistaa sen, että voimme palvella eurooppalaisia hyvin myöskin silloin, kun yhteiskuntaa digitalisoidaan. Eli näiden keskusteluiden pohjalta niin odottelen seuraavaa tilaisuutta puhua näistä asioista ja toivottavasti pian voimme tavata ihan fyysisestikin. Me kaikki varmaan kaivamme tätä fyysistä kontaktia. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ähm, mekin kaipaamme äh, keskuksia Brys- keskusteluja Brysselissä ja Strasbourgissa. Paljon kiitoksia tästä ajasta, jota olette antaneet keskustelulle itra jäsenten kanssa. Kiitoksia siitä, että vastasitte näin äh, konkreettisesti kaikkiin näihin kysymyksiin. Ja kiitoksia äh, kovasta työstänne ja sitoumuksestanne äh, sekä teidän omastanne että komission tiiminne työstä ja kollegoiden työstä eri komission pääosastoilla. Heidän, jotka tekevät töitä digitaalisen parissa. Meidän täytyy pyrkiä toteuttamaan tämä työ hyvin, jotta voisimme muuttaa yhteiskuntiamme ja täyttää tavoitteemme. Paljon kiitoksia. Me olemme yhä tulevaisuudessakin äh, lähes vuoropuhelussa Meillä on sekä lainsäädännöllisiä että ei-lainsäädännöllisiä aloitteita, joita on tulossa tänä vuonna ja ensi vuonna, joten meillä tulee olemaan monia mahdollisuuksia käydä läheistä keskustelua ja vaihtaa mielipiteitä ITRA-valiokunnan kanssa. Paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Me menemme nyt viimeiseen asiaan esityslistallamme. Kyseessä on uuden keskuksen eh, tilanne. Eh, tarkoituksena Horizon Eurooppa, digitaalinen Eurooppa, eh, hankkeita koskeva keskus ja näitä töitä on hyvä koordinoida hyvin trilogi on jo tapahtunut edellisellä kaudella Kaiken kaikkiaan neljä trilogiaa on käyty ja hiljattain meillä oli erittäin hedelmällinen tärkeä trilogi. Ja nyt pyytäisin esittelijä Rasmus Andersenia kertomaan hiukan enemmän näistä 29. päivä lokakuuta järjestyn trilogin keskusteluista. Rasmus, toivottavasti olet linjoilla. Toivottavasti linja on nyt hyvä. No niin, hyvä. Thank you, I'm still here. Kiitos, täällä ollaan edelleen. Rakentavassa hengessä käytiin kolmikantaneuvottelut pari viikkoa sitten. Jo alusta lähtien on tehty työtä teknisissä kysymyksissä ja näin saatiin joitain parannuksia aikaiseksi esimerkiksi tekniseen apuun liittyen, joka oli yksi tekijä, joka oli parlamentille tärkeä. Samoin kysymykset, jotka liittyvät kansalaisyhteiskuntaan, yrityksiin ja muiden vaikutusmahdollisuuksiin. Nyt neuvostoa edustaa Saksa puheenjohtaja valtiona. Ja paljon hyvää edistystä on saatu aikaiseksi rakentavassa hengessä, kuten sanoin, mutta – Muutamia kysymyksiä on edelleen avoinna, kuten äänestysoikeuteen liittyvät kysymykset. Valitettavasti tulkki pahoittelee, että äänenlaatu on kovin huono. Edelleen siis taistellaan siitä, miten äänestysoikeutta täytäntöön pannaan – kun ajatellaan niitä päätöksiä, joita keskuksen on tehtävä ennen kuin rahat päästään jakamaan. Tähän liittyy oikeudellisia kysymyksiä. Digitaalinen Eurooppa, Euroopan horisonttiohjelmien osalta, ehkä muutama muunkin ohjelman osalta, joten erilaiset säännöt kaikkien osalta ja tämä on otettava huomioon. Samalla on huolehdittava siitä, että keskus ei saa jäädä vain keskuksen, jossa toteutetaan kansallisia hankkeita, vaan hankkeita, joilla on eurooppalaista lisäarvoa. Muut kysymykset liittyvät yhteistyöhön jäsenvaltioiden ja komission välillä, liittyen myös siihen, mikä on taloudellinen panos. Parlamentilla on aivan selvää, että jäsenvaltioiden on myös osallistuttava keskuksen lisin kustannuksiin. Lisäksi tarvitaan osallistumista. Jäsenvaltiot halusivat ainoastaan panoksen vapaaehtoiselta pohjalta. Meidän on selvitettävä muutamia juridisia kysymyksiä tässä, mutta lisäksi tarvitaan poliittisen tason päätökset. Meillä on paljon teknisiä kokouksia luvassa. Ja haluaisinkin kiittää ITRE-sihteeristön henkilöstöä ja myös poliittisten ryhmien työntekijöitä, jotka tekevät tässä kysymyksessä työtä. Paljon on saatu jo aikaiseksi ja yksi syy sille, että neuvottelut, tämä voi tietenkin muuttua, mutta neuvottelut tähän mennessä ovat olleet rakentavassa hengessä, niin siitä voimme kiittää teitä työstänne. Todella arvostan sitä teknisen tason jälkeen seuraava ehkä viimeinen kolmikanta neuvottelutapaaminen on joulukuun alkupuolella ja sen jälkeen palaan valiokuntaan briefaamaan teitä. Kiitokset hyvästä yhteistyöstä siis edellisessä tapaamisessa ja kiitokset myös varjoesittelijöille poliittisista ryhmistä. Kiitos. Thank you, thank you so much. Uh, Paljon kiitoksia edustaja Andersen. Haluaisin onnitella teitä ja koko tiimiä, ITREN tiimiä, varjoesittelijöitä ja sihteeristöä. Kiitoksia tästä hienosta työstä asian parissa ja toivottavasti saamme ennen vuoden loppua poliittisen sopimuksen asiassa aikaan. Minäkin äh, seuraan asian kehitystä hyvin äh, läheisesti, sillä Bukaresta on yksi ehdokas kaupunki ja siis minun oma kaupunkini. Tämän äh, sieltäkysymyksen lisäksi, kuten totesitte, to, toinen tärkeä yksityiskohta liittyy hallintoon ja komission rooliin. Komission jäsen on ollut trilogissa myöskin mukana. Hallintosäännöt ja budjetti ovat tärkeitä kysymyksiä yhä, mutta te edustaja Andersson olette hyvin asiaa hoitanut. Toivottavasti seuraava trilogi tulee olemaan viimeinen neuvottelu ja paljon onnea viimeisen trilogiin ja teknisiin neuvotteluihin. Hyvät kollegat, hän olemme päässeet tämän päivän ähm, kokouksen päätökseen. Kohta kahdeksan esityslistalla ovat muut asiat. Ilmeisesti muita asioita ei ollut. Ja viimeinen kohta esityslistalla seuraava kokous ensimmäinen ähm, päivä joulukuuta tulemme tulevina päivinä tai viikkoina kertomaan kokouksen tarkemman ajan teille. Paljon kiitoksia valiokunnan sihteeristölle, kiitoksia tulkeille ja kiitoksia Euroopan parlamentin henkilökunnalle. Näemme pian, pitäkää huolta itsestänne, pysykää terveinä ja mm, parasta menestystä kaikkiin toimiin. Kiitos.